231 niin, äh, ähm, kohtaan neljän mukaisesti. Ja se katsotaan hyväksytyksi, mikäli 24 tunnin sisällä jokin ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta sitä. Ja tämä äh, asiakirja julkaistaan tämän pöytäkirjan yhteydessä. Kaksi kirjallista äh, selvitystä parlamentin jäseniltä äh, ensinnäkin 7 kautta 2006, jossa kysymys on, äh, kun pelastetaan kadonneita lapsia, jotka ovat vaarassa, ja sitä, miten voidaan parantaa yhteistyötä äh, ja varautusjärjestelmää koko EU:ssa. Tämän on laatinut herra Chiloski ja 18 jäsentä on sen allekirjoittanut, ja 18 jäsentä on kerännyt 465 allekirjoitusta. Sen lisäksi kirjallinen julkilausuma 8 16 diabeteksestä, jonka herakka puuto yhdessä 26 henkilön kanssa on kerännyt ja saanut sen 405 allekirjoitusta. Ja nämä tullaan sitten pöytäkirjan